meidän on pitänyt tavallaan löytää oma paikka, koska tämä on uusi tilanne, mutta kaiken kaikkiaan kaikki on sujunut tyydyttävän, tyydyttävällä tavalla. Ehkä vielä lopuksi pari seikkaa. On sellainen tunne, että Torinon säätiö, koulutussäätiö on tällainen pieni rakenne, mutta sillä on kuitenkin erittäin arvokas rooli kumppanuusmaissa koska sillä on teknistä tietoa, jota on vuosina kerätty, ja koska se on riippumaton rahoittajista, vaikkakin tietysti sen lausunnot voidaan ottaa huomioon komissiossa, kun annetaan rahoitusta eri ohjelmiin, mutta se, että toimimme riippumattomasti Maailmanpankista tai muista rahoittajista, niin tätä kautta uskoakseni säätiö on löytänyt oikean oman paikkansa johtuen asiantuntevuudestaan. Sitten vielä toinen johtopäätös asetuksen 2008 asetuksen uudelleenlaadinta tarkoituksena oli avata ammattikoulutus inhimillisen pääoman kehittämisen käytettäviin Tämä liittyy koulutuksen työllisyyteen myös ja tietysti yrittäjyyteen, koska koulutus, joka ei saa aikaan työtä, niin se voi olla tietysti hyödyllistä kulttuurisesti, mutta se ei saa kuitenkaan leipää pöytään. Kiitoksia. Kiitoksia, annan puheenvuoron seuraavalle vieraallemme, Allow me to... Kiitos puheenjohtaja haluaisin hieman selventää, kun te puhuitte minusta. Minähän mainitsin, että, että minun, minulle tilalleni tuli joku. Toivottavasti te ette luule valiokunnassa nyt, että minut, minun tilalleni tuli joku sen takia, että olisin ollut epäpätevä tai tehoton. Totuus on, kuten tiedätte, rouva puheenjohtaja, että en hyväksynyt tätä ystävällistä tarjousta jatkaa kautta niin monista syistä. En halua teitä nyt väsyttää raportillani. Me olemme kirjoittaneet raportteja. Minun omani on vain kolme sivunen. Toivottavasti se jaetaan teille, koko valiokunnan jäsenille. Minulle kaikkein ehkäpä kriittisin asia, joka minulla oli koulutussäätiön kanssa tuli viime vuonna, kun oli kysymys ulkoisesta järjestön arvioinnista. Toki näitä ulkoisia arvioita on tehty aikaisemminkin, mutta tämä arviointi oli hyvin kriittinen johtuen ajasta ja järjestön mandaatti paketista, joka muuttui kolme vuotta sitten. Kuten tiedätte, se muuttui merkittävästi. Ja se konteksti, jossa tarkasteltiin säätien toimia Pohjois-Afrikan alalla, on muuttunut. Ja siksi haluaisin tähän liittyen lukea johtopäätökseni tästä lyhyestä raportistani. Viimeisimmät kehityskulut eteläisellä Välimeren alalla ovat olleet suuri haaste koulutussäästiölle, kun sen on täytynyt adaptoida tämä uusi konteksti. Tässä haasteessa on kuitenkin suuri mahdollisuus säätiölle saada enemmän vaikutusvaltaa tällä alueella. Me uskomme, että tämän ulkoisen arvion ajankohta olisi hyväksi ajatellaan, ajatellen EUn ulkosuhteita, varsinkin Pohjo, Pohjois-Afrikan kanssa. Ainoa ETFn tavoite, jota ei kyetty kunnolla mittaamaan, liittyy kapasiteetin rakentamiseen, koulutuspolitiikan muodostamiseen, josta tuli hyvin on tullut hyvin kriittinen asia arabimaille, jotka elävät nyt siirtymäkautta kohti demokraattisia yhteiskuntia. Tällaiset sellaiset prioriteetit, kuten esimerkiksi työttömyys ja nuorisotyöttömyys ja koulutus vastaisi työmarkkinoiden vastaukseen ja inhimillisen pääoman pääoman satsaaminen vaatii myös teknistä ja taloudellista panostusta. Mahdollisuuden ikkunat ETFlle kansainvälisenä lahjoitteena ovat avoimena ja me pyrimme tässä suunnittelemaan ja toimeenpanemaan uusia ohjelmia näille maille. Lopuksi on yleisesti hyväksyttyä, että mikään arvio ei ole täydellistä. Validiteettikysymykset ovat aina läsnä enemmän tai vähemmän liittyen metodologiaan ja siihen, miten tieto on kerätty. Tämä arviointi ei ole mikään poikkeus. Siitä huolimatta arvioin, että sekä sisäiset että ulkoiset ovat jopa tärkeämpiä tässä uudessa haasteellisessa kontekstissa. Ei niinkään vastuukysymyksissä, vaan enemmänkin diagnostisena välineenä, joka johtaa aloitteisiin, jolla voidaan edelleen parantaa säätiötä kaikessa sen toiminnassa ja erityisesti sen tehokkuudessa ja merkittävyydessä vastata tarpeisiin. On tärkeää, että sisäisten ja ulkoisten arvioiden tasapaino pysyy saumattomana. Kiitos. Merci Madame la Présidente, merci d'avoir... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tämä kuuleminen on järjestetty koulutussäätiön kanssa – olen hiukan vielä kysyvällä kannalla joissakin kysymyksissä, mitä tulee näihin asiakirjoihin, joita, olemme, joita meillä on välitetty. Ja viittaan myös näihin kahteen puheenvuoroon, jotka kuulimme. Tietysti olemme paneet merkille teidän tahtonne edistää inhimillistä pääomaa ja teidän asiantuntevuuttanne, jotta voitaisiin vahvistaa erilaisia koulutusjärjestelmiä. Mutta jotenkin kysymyksiä meillä kuitenkin on jäljellä ensimmäinen. Koska mehän kyllä ymmärrämme, että toimitte strategian puitteissa, mutta haluaisin myös tätä sisältöä. Minkälaisia neuvoja te annatte toimintasektorille, mitä tulee esimerkiksi ennakointiin, koska jos ottaa tällaisen kuva, tilannekuvan siitä tilanteesta, johon valmistaudumme taas vuoteen 20 mennessä. Miten te ennakoitte tilanteen muuttuvan nuorison kohdalla? Nuorihan on valtavasti näissä maissa, joiden parissa teette työtä, ja kuitenkin rinnakka, tämmöisessä rinnalla me tiedämme, että eteen tähän liittyy myös pätevyystason nostaminen. Minkälaisia neuvoja annatte koulutuksen ja ammattikoulutuksen uudistamiseksi? Niin kuin te mainitsitte, olemme seuranneet arabi kevään kansannousua, mutta teidän mielestänne voitteko hiukan selventää meille sitä, minkälaista koulutusuudistusta, ammattikoulutusuudistusta tarvitaan näissä maissa, jotta vastataan siihen kansan odotuksiin ja minkälaista uutta tasapainotilannetta pitäisi saada aikaan Euroopan ja näiden naapurimaiden välillä. Lopuksi kolmas kysymykseni. Se koskee sitä, että te pyritte vahvistamaan yhteyttä koulutuksen ja ammattikoulutuksen työ, työpaikkojen välillä. Haluaisin vielä syvällisemmän vastauksen näistä kolmesta kysymyksestä. Kiitoksia. Sarkas. Sarkas. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama viikko sitten meillä oli tilaisuus keskustella ainakin herran Mesianin kanssa. Tämä oli minulle erittäin hyödyllinen tilaisuus ja se tavallaan täydensi yhtä kriteeriä, joita, johon olemme tutustuneet jo Torinossa vieraillessamme, nimittäin tämä paradoksi, joka joskus tulee esille EU-ssa – kun meillä on varin, varsin hyödyllinen väline, mutta silti tulee sellainen vaikutelma ja halusin kysyä vierailtamme tänään. Siis tämä on hyödyllinen väline, mutta sitä alikäytetään, kun ajatellaan siihen liittyvää potentiaalia. Tulee sellainen vaikutelma, että äh, olemme historiallisessa tilanteessa EU:ssa, kun ajatellaan tilannetta naapurustossa ja kumppanimaissa, jotka pyrkivät pääsemään meidän klubimme mukaan, mutta historiassa tämä on aivan valtava uudistus ja tämä väline, joka meillä on. Miten sitä kautta voitaisiin vastata yhteen kaikkein tärkeimpään vaatimukseen, eli miten valmistetaan tämän päivän nuorisoa tulevaisuuteen? Tämä tuntuu kuitenkin eristäytyneeltä toiminnalta. Tähän liittyy infrastruktuuriongelmia. Ne ovat vielä täysin ratkaisematta huolimatta näistä strategisista kysymyksistä ja siksi haluaisin, että tietysti äh, tehän olette nyt jättämässä tätä kauttanne, mutta voisitteko rohkeasti laatia syvällisen analyysin tästä kysymyksestä? Eikö teillä ole sellaista vaikutelmaa, että tämä niin myönteinen väline, positiivinen väline on tullut liian vähän käytetyksi? suhteessa mahdollisuuksiin, joita voisi olla ja miten voitaisiin vaikuttaa tätä kautta kyseisiin maihin. Sitten toinen kysymys, jonka ottaisin esille. Ymmärrämme, että, ymmärrän, että halutaan legitimoida tilannetta näissä maissa. Halutaan strategiaa, jossa pyrittäisiin synergian. Myös ulkosuhdehallinto tähän ehkä liittyisi. Joku puhui Kööpenhaminan prosessista. Ehkä tästä voitaisiin tehdä paljon suurempi kysymys. Ja mielestäni tämä voitaisiin ymmärtää sellaisena asiana, joka kiinnostaa EUta kovasti, eikä kuitenkaan näin ole. Me, me emme ole mikään saari, saareke globaalisaadussa maailmassa, vaan olemme yhdistäneet monia välineitä, viestintää, kauppaa, tietotekniikkaa, emme tule olemaan saareke jatkossakaan, emmekä varsinkaan mikään hyvinvoinnin saareke ja tilaisuukseen saareke, jos meitä ympäröi kurjuuden valtameri. Todellakin Välimeren tilanne, erityisesti pohjoisosassa, sen pohjoisosassa on sellainen uhka, e- e- että jat- Eurooppa, joka ylpästi uskoo olevansa itseriittoinen, eikä ota huomioon sitä, että nyt se on läheisessä yhteydessä näihin kansainvälisiin kysymyksiin. Ja tämä tehtävä, joka on teillä on ollut asetuksesta johtuen vuodesta 2008, onko se riittävä vai pitääkö uudelleen tarkistaa tätä, koska vuoden 2008 jälkeen asioita on tapahtunut. Erityisesti siellä päin maailmaa, minkä parissa te teette työtä. Sitten puheenjohtaja, minulla on sellainen vaikutelma, vaikka syvällisesti, syvällisesti en tätä asiaa tunne, että arviointiongelma virastojemme kohdalla tulee muuttumaan varsin rela- relevantiksi kysymykseksi. Uskon, että virastoilla tai virastoista ei ole täysin samaa mieltä jotkut ihmiset uskovat, että Eurooppa on pelkästään markkina-alue, siksi onkin outoa, että Eurooppa ottaa esille myös muita kysymyksiä, jotka eivät lyhyellä aikavälillä mitenkään ehkä liitykään markkinoihin. Ja näin lyhytnäköinen toiminta on minusta häiritsevää näiden virastojen yhteydessä. Tulen lukemaan huolella teidän kertomuksenne, mutta ehkä olisi hyvä, että jatkossa herra Mesier lisäisitte tehokkuusvaatimuksia koskien tätä itseänne, koska nyt ei ole oikeastaan retoriikan aikakausi enää ollenkaan. Kiitos. Pyytäis, niin onko vielä muita kollegoja ensin, ennen kuin vieraamme saavat puheenvuoron? No, olkaa hyvä te sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Joitakin vastauksia. Tuli varsin monipuolisia, moniulotteisia kysymyksiä. Kun ajatellaan itse säätiötä ja siihen liittyviä realiteetteja, meitä on 115 henkilöä siellä, 80 asiantuntijaa, jotka tekevät töitä 30 maassa ja interventiovoimavara on aika rajoittunut sitä pitäisi ehkä lisätä ja olla realistisempi, mitä tulee interventiokykyyn näissä maissa, joissa toimitaan. Mitä tulee ennakointiin? Samat kysymykset liittyvät tietysti tähän kuin EU-hun sisäiseenkin tilanteeseen, kun ajatellaan, mitä ammatteja pitäisi harjoittaa 2020, miten valmistaa nuorisoa, mutta poliittinen panos on vieläkin suurempi. Pitäisi tietää, minkälaista kumppanuutta, taloudellista täydentävyyttä EU haluaa kehittää eteläisen välimeren kanssa tai itä, itäisen alueen maiden kanssa täydentävyys puhtaasti liittyy kun yrityssiirtoihin esimerkiksi tai matkailuun tai minkälaista kumppanuutta ajatellaan. Tämä tietysti vaikuttaa pitkälti työ, työllisyyteen. Kun ajatellaan työllisyyttä näissä maissa 2020, minkälaisia arviointeja on tehty? Esimerkiksi vuonna vuoteen 2005 mennessä pitäisi luoda 60 miljoonaa työpaikkaa, jotta voidaan taata sosiaalinen kohesio Välimeren eteläisessä osassa valtaisa haaste, 60 miljoonaa työpaikkaa, kun ajatellaan alle 25 vuosien määrää magreb maissa ja Egyptissä. Samalla tietäen, pidän mielessä, että 10 vuoden kuluttua – 60-80 prosenttia työpaikoista on samoja kuin tänäänkin. Niiden sisältö muuttuu osittain, mutta aina tulee olemaan opettajia, muurareita, sairaanhoitajia, ravintola-alan, hotellialan työntekijöitä. Tämä pitää ottaa huomioon niin Välimerellä kuin EU-sakin tai Välimeren alueella. Samalla tavalla tarvitaan myös uusia osaamisalueita. Ajattelen vaikka teknologiaa, viestintäteknologiaa, tehän tunnette hyvin nämä kysymykset itse. Miten voidaan olla yhteistyössä näissä kysymyksissä? Ovatko nämä uudet taidot saatavissa korkeamman tasoisen koulutuksen kautta pelkästään. En ole, tästä ihan vakuuttunut. Ainakin pitäisi hiukan miettiä ja pohtia Tunisian esimerkiksi ikävä kyllä osoittaa, että nuorisoja, joilla on yliopistokoulutus ja he ovat jatkaneet koulutuksen sen jälkeen, siltikään he ovat, eivät ole työllistyneet. Tässä yhteydessä yksi vahva haaste, vaikkakin tässä nyt puhutaan työmarkkinoista, niin olisi hyvä nähdä, että on olemassa erilaisia työmarkkinoita. Erilaiset työntekijöille rakennusalalle, muureille, to- lääkäreille, sairaanhoitajille, terveystyöntekijöille. Ja monissa monilla sektorilla alueellinen lähestymistapa on tärkeä tai alueellistettu lähestymistapa on tärkeä. Siis pitäisi ottaa huomioon taloudelliset realiteetit ja koulutuspaikan päällä, miten ne löytävät toisensa kaikkien nuorten tunisialaisten haave, jolla on korkeamman koulutuksen tutkintoon. He haluavat virkamieksi, sen kyllä voi ymmärtääkin. Miten hän tätä kautta voi vaikuttaa oman alueensa kehitykseen? Sitä voi vain miettiä. Tämä alueellistamisaspekti on kysymys, jota pitäisi vahvistaa EU:ssa joudumme ja myös näissä maissa, joissa nuoret sukupolvet ovat erittäin suuria osia koko väestöstä. Meidän pitää uudelleen miettiä koulutusjärjestelmiä. Eivät ne voi pysyä samanlaisina kuin ovat olleet viimeisen 30 vuoden ajan. Mitä tulee sitten työllisyyden ja koulutuksen välistä yhteyttä, tässäkin täytyy täysin integroida elinikäinen koulutus mukaan. Alkukoulutus, joka on tietysti äärimmäisen tärkeä, se ei välttämättä takaa 40 vuoden työelämäuraa. Pitää ottaa huomioon kaikki erilaiset sopetusvaiheet. Tässä muutamia huomioita. Mitä tulee sitten säätiön legitiimiyteen? Mielestäni se on ihan todellinen rahoittavat ovat tämän tunnustaneet, ajattelen maailmanpankkia tai kehitysyhteistyövirastoja ja tahoja jäsenvaltioissa, varsin usein jokaisessa maassa nämä interventiot eivät ole helppoja asioita koordinoida ja tarvitaan paljon asiantuntevuutta ja neuvokkuutta, jotta löydetään niille oikea asema ja paikka. Tein täsmällisesti vastaan kysymykseen mielestäni säätiön mandaatti, niin kuin se on määritelty asetuksessa – on täysin asiallinen, hyvä. Mitä ehkä puuttuu, sallikaa nyt minun tämä sanoa, on tietysti rahoitus, globaali rahoitus, jota Euroopan unioni myöntää ei nyt säätiölle, vaan kumppanimaille. Jos on vaikka Maghreb-maita, niin oikeastaan on vain kierrätetty määrärahoja, jotka ei ole luvattu ennen arabikevättä, mutta mitään huomattavaa lisäystä ei tullut yhteisön avulle näihin maihin. Yes, I would, I would like to start by saying that the, the leader... Niin, aloittaisin sanomalla, että kritiikkiä on esitetty paljonkin kansainvälisiä järjestöjä kohtaan, jotka tarjoavat teknistä apua kehitysmaille – uuden aikaisia välineitä ja strategioita yritetään ottaa yksi yhteen käyttöön koulutuksen, erityisesti ammattikoulutuksen kehittämiseksi. No, todettakoon, että Euroopan unionilla on vuosien saatossa kehittynyt kaksi järjestelmää, Eli tämä kvalifikaatio puitteista yhtäältä täytäntöön pantaessa kansallisella tasolla sitä tulee kansallinen järjestelmä, mutta lisäksi työmarkkinaosapuolten verkosto. Nämä kaksi strategiaa säätiö pyrkii soveltamaan useimmissa kumppanimaissa, erityisesti Pohjois-Afrikan maissa. Niin täällä kysyttiin tästä tietotaidon kasvusta. No se pitää ehkä paikkansa monissa mainituissa maissa, mutta kyllä murreitakin tarvitaan. Joten kansa, kansalliset järjestelmät, joita kehitetään yhteistyössä hallituksen työnantajien ja kouluttajien ja palveluntarjoajien kanssa, ovat sen verran realistisia, että ne johtavat tuloksiin. Eli että henkistä pääomaa näissä mai, yhteistyökumppanimaissa voidaan parantaa tehokkaasti. Toinen keskeinen seikka on se, että miten säätiö voi henkistä pääomaa kehittää näissä maissa politiikan kehittämiseksi juuri koulutuksen alalla. Täällähän viitattiin juuri tähän uudistusaspektiin. Samalla huomioiden työllisyystilanne ja se, että millä tavalla opetusohjelmat voidaan suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeeseen. Valiokunnan jäsenille haluaisin kertoa, mikä on tämänhetkinen tilanne työmarkkinaa osapuolista puhuttaessa. Strategisissa kokouksissa yleensä toimintamalli on seuraavanlainen. Hallituksen edustajat oikeastaan käyvät sitä keskustelua. Muilla ei ole suunvuoroa tai anneta suunvuoroa ja se tietenkin vaikuttaa tähän tulokseen, joten tarkoituksena on toimia siten, kuten tietyissä maissa että työnantajille annetaan koulutusta sen suhteen, miten he voivat saada oman äänensä kuuluviin juuri näissä strategisissa kokouksissa, jotta heidänkin panoksella voisi olla jotain merkitystä. Jotta todellakin voidaan huomioida molemmat osapuolet, eli palveluntarjoajat ja sitten työmarkkinoiden tarpeet. Mitä tähän kuulemamme toiseen kommenttiin tulee, niin, niin tämä jo kuulemanne yhteenvetoni loppuosa kertoo jo, mitä mieltä minä tästä asiasta olen. Arvioinnin keskeisin tehtävä on analysoida tilannetta, selvittää ongelmia, väärinkäytöksiä, eikä jäädä odottelemaan projektin päätöstä, vaan että palautetta saadaan koko projektin elinkaaren aikana. Eli ettei jäädä vain odottelemaan ja toteamaan tylysti, että jokin vain ei toiminut. Bien, il nous reste euh, à vous remercier. Niin, nyt meillä, meillä jää vain tehtäväksi kiittää teitä ja varmastikin tapaamme teidät, herra Meseri, joko täällä tai, herra Tori, tai Torinossa. Ja sitten kiitän teitä, herra Paleokrassas, tästä tilannekatsauksesta. Jos itse vieralle olin itse vieraillut Torinossa ja näin, kuinka tärkeästä säätiöstä on kyse Siinä varmaan pitkälti voidaan kiittää puheenjohtajan tarmokkuudesta. Myös jäsenten pätevyys on korkeatasoista. Siellä mielestäni tämä kuuluu erittäin arvokkaisiin välineisiin sikäli, että kun sosiaalisia kysymyksiä otetaan huomioon hyvällä tavalla keskustelussa, jota käymme. Mutta kun ajatellaan sitä, miten Euroopan komissio ja virasto artikuloivat toimintaansa, mikä Euroopan parlamentin rooli on, niin tilaa parannuksille kyllä on, jotta tämä asiantuntemus, asiantuntevuus todellakin tulee käyttöön ja muodostaa pohjan käytännön työlle, johon jatkossa ryhdytään omalta puoleltani. Pyrin toimimaan niin, että tässä to, tällä toisella kaudella, mon, kun moninkertaistaa näitä tilaisuuksia, esimerkiksi kun joku virasto on laatinut tutkimuksen, joka liittyy meidän valiokuntamme työhön, niin otamme huomioon, missä määrin nämä tutkimukset voivat auttaa meitä lainsäädäntötyössämme. Ja voimme tässä sitten kutsua asiantuntijoita tai asiantuntijan, joka on tämän tutkimuksen laatinut. Näin voidaan paremmin arvottaa tehtyä työtä siellä. Joka tapauksessa kiitoksia kovasti teidän puheenvuoroistanne ja toiselle hyvää jatkoa toivotamme ja toiselle sanomme näkemiin tässä vaiheessa. Nyt olemme lopettaneet tämän asian käsittelyn e-, estyslistalla. Pitkää tau- taukoa ei nyt tule, joten pyydän olemaan poistumatta sallista. Kaikki parlamentin asiantuntijat ovat tulossa tänne kertomaan globalisaatiorahastosta ja meidän pitäisi alkaa käsitellä Rova Hakkinen mietintöä aivan muutaman minuutin kuluttua, joten pyydän olemaan poistumatta. Ja juuri siinä, missä hänet mainitaan, niin tännehän tulee salin, joten Pyytäisitte hiukan odotetaan kuitenkin, jotta kaikki ehtivät paikalle. Jos te, Rova Bauer on paikalla, mutta herra Darden, Cornelissen ovat vielä poissa. Hekin ovat kuitenkin tulossa, joten odotetaan muutama minuutti heitä. Bon, écoutez, euh, on va commencer, je crois, euh, et puis se fera venir euh, Madame. Euh, non, niin, nyt ruokonas on kohta tulossa. Emme nyt kuitenkaan voi lopullisesti odottaa, tai loputtomin odottaa. Pyydän anteeksi etukäteen häneltä. Rova Haakin. Ensimmäinen keskustelu mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahastosta kaudella 2014-2020. Ennen kuin te saatte puheenvuoron, muistutan kollegoja siitä, että tässä mietinnössä olemme yhteydessä maatalousvaliokuntaan ja olemme yrittäneet löytää tällaisen hyvän ratkaisun, mitä tulee toimivaltuuksiin mennessä valiokunnissa. Ja nyt näyttääkin siltä, että tilanne on vähän hankalampi kuin alun perin näytti. Tällä hetkellä me emme tiedä, miten tehtävät jaetaan kahden valiokunnan välillä. Tiedämme kuitenkin, että komissio on laatinut omas, oman ehdotuksensa. Esittelijä, te saatte puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Uh, just to follow... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, mitä tulee keskusteluihin agrivaliokunnassa, tilanne on seuraavanlainen. Olemme kokoustaneet useampaan otteeseen esittelijä Alvesin kanssa Sopus on aikaansaamiseksi, mutta se ei onnistunut. Ja koordinaattoreiden kokouksessa keskustelimme siitä, miten työllisyysasiasta vastaava valiokunta tätä asiaa voisi ajaa. Agri olisi kuitenkin vetovastuussa. Sen jälkeen olemme keskustelleet Kiolos ja Andorin kanssa yhdessä esittelijöiden, valiokuntien puheenjohtajien ja muiden kanssa ja pyrimme löytämään jonkinlaisen toimivan ratkaisumallin. Se ei näyttänyt onnistuvan pitkistä keskusteluista huolimatta. Sen jälkeen tälle viikolle suunniteltiin koordinaattoreiden kokous, muistaakseni tiistaille, mutta se nyt siirrettiin torstaille ja tämä torstaille suunniteltu kokous on jo peruttu, joten ei hyvältä näytä. Joten en tiedä, onko puheenjohtajalla muita tietoja, mutta tämän verran tietoa minulla on tarjottavana. Niin tämä saattaa mennä puheenjohtajakokoukseenkin päätettäväksi. Varjoesittelijät tulevat keskustelemaan mahdollisista ratkaisumalleista ihan lähitulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä ongelmaan ei näytä, näytä löytyvän ratkaisua. Mutta komissio on jättänyt meille kyllä melko hankalan tehtävän hoidettavaksi. Minä olen myöskin agrivaliokunnan varajäsen ja voin sanoa, että tästä ehdotuksesta ei kovinkaan paljon pidetä sitä pidetään eräänlaisena trojalaisena hevosena ja komissio pyrkii sitä kautta saamaan Mercosur-sopimuksen aikaiseksi, mikä olisi haitallista maantaloudelle. Joten Agri-valiokunta haluaa pitää vetovastuustaan kiinni, mutta he tunnustavat, että kyllä tämä ei ole mikään hyvä ehdotus, jonka komissio on esittänyt. Komissiohan viittaa siihen, että 23 prosenttia varoista voidaan e- ohjata maatalouteen ja se aiheuttaa ongelmia. Ja tähän liittyen vielä sellainen tieto, että alueiden komitea omassa lausunnossa on todennut, että on valitettavaa, että eurooppalaiset maanviljelijät ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea AK eivät pidä tästä ehdotuksesta. Eli tähän ehdotukseen ei pitäisi ottaa komission ehdottomalla tavalla nämä maanviljelijät mukaan. Ja tämä pattitilanne tai ongelma tämän asian ratkaisemiseksi on johtanut tähän pattitilanteeseen. Ja sitten muihin kysymyksiin, ja haluaisin kuulla kollegoilta heidän näkemyksiään tästä asiasta. Minä kannatan tämän toiminta soveltamisalan laajentamisen myöskin itsenäisiin ammatin harjoittajiin. Minun mielestäni tässä voitaisiin maanviljelijät huomioida, mutta samalla tavalla kuin muutkin työntekijät. Me emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja että miksi meidän tulisi maanviljelijöiden kohdella eri tavalla kuin muiden alojen työntekijöitä. Tiedän toki, että ala on omanlaatuinen, mutta minun mielestäni rahaston pitäisi pystyä toimimaan tasapuolisesti. Ja siksipä ehdottaisinkin, että mikäli sopimukseen päästään ja kiistellään tästä maanviljelijäasiasta, niin rahaston kautta voitaisiin tukea ja heidän perheitään, mutta minä en usko, että se pitäisi olla se keskeisin tehtävä. Ja tiedän, että agrivaliokunnassa asiasta ajatellaan samalla tavalla. Komission ehdotus näistä odottamattomista kriisikriteereistä niin ovat ihan ok. Nykyistä järjestelmää ja sen laajentamista ei hyväksytty neuvostossa, mutta komissiohan ajattelee asiaa siten, että mikäli uusia kriisejä tuli vuoren purkautumisen myötä saattaisi syntyä, jouduttaisiin lentoja perumaan ja se johtaisi jopa lentoyhtiön kaatumiseen tai tehtaan sulkemiseen, niin tällaiset odottamattomat kriisit voisivat johtaa suuriin työpaikkojen menetyksiin ja siihen voitaisiin sitten globalisaation rahaston avulla puuttua ja sitä minäkin kannatan. Ja kannatan myöskin sitä, että poikkeustilanteissa voitaisiin tilanteisiin puuttaa, puuttua. Eli mikäli alueellisella tasolla syntyy suuria ongelmia, niin silloin globalisaatiorahaston varoja voitaisiin käyttää, mutta jäsenvaltiot eivät ole ainakaan toistaiseksi käyttäneet tätä mahdollisuutta kovinkaan hanakasti, joten ehkäpä sitä voitaisiin markkinoida. Ja mitä tulee aikataulutukseen, niin se on tietenkin jatkuvasti tapetilla. Tarjolla oleva mekanismi ei uskoakseni anna mahdollisuutta muutoksiin. Tässä on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Yhtäältä se, me voisimme ikään kuin painostaa jäsenvaltiota panemaan näitä määräyksiä täytäntöön. Jotkut jäsenvaltiot vaittavat, että heillä ei ole riittävästi varoja käytettävissä, mutta kysehän on heidän kansalaisistaan ja työntekijöistään ja EU yrittää tukea heitä kansallisen tason toiminnassa, joten kyllä heilläkin on oma vastuunsa. Ja sitten toinen vas- vaihtoehto on se, josta olemme jo keskustelleet, mutta en tiedä olisiko teillä jotain lisättävää siihen. Eli se, että rahastolla olisi oma budjettikohta tällaisia toimia varten ja se taas nopeuttaisi huomattavassa määrin tätä prosessia. Siinäpä ne keskeisimmät kysymykset, jotka ovat olleet keskusteluiden aikana esillä. Siinäpä kaikki omalta osaltani ja nyt antaisin mielelläni kollegoille puheenvuoron. Kiitoksia. Madame Bauer. Bauer. Ja sitten herra Darden. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, haluaisin aloittaa kysymyksellä, johonka ei ole vielä saatu vastautta. Liittyen teidän kirjettänne neuvostolle. Liittyen teidän kirjeeseenne neuvostolle. Vastaus oli mielestäni hämmästyttävä Neuvosto sanoi, että kriisi täytyy ottaa, jos halutaan välttämättä, että kriisi otetaan huomioon, tämä vaarantaa tulevat keskustelut globalisaatiorahastosta. En ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ehkäpä te tiedätte. Mitä se merkitsee meidän tulevalle työllemme? Toinen huomioni tiedä, miten tämä kysymys siitä, että otamme mukaan. Otammeko mukaan maatalouskysymykset, onko se auki vielä? Ja onko siitä turha puhua? Minusta päätös ei ollut hyvä. Se, että globalisaatiorahastosta katettaisiin myös maatalouspolitiikkaa. Minusta meillä on hyvin paljon välineitä maatalouspolitiikalle ja sen vuoksi olisi ehkäpä parempi käyttää olemassa olevia maatalouden välineitä eikä sekoittaa sitä globalisaatiorahastoon. Kolmas liittyy väliaikaiseen apuun Tämä menettelytapa kaksi vuotta on liian pitkä, jotta voidaan vastata kriisitilanteeseen. liittyen globalisaatiorahastoon ja tähän kriisiin. Meidän täytyy löytää vastauksia tähän. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että pääasia on se, mitenkä hoidamme tämän maatalousasian tässä rahastossa. Monsieur Darden, puis Monsieur Thomas Mann. Arden, sit, Darden sitten Thomas Mann. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamia ajatuksia, jotka tulivat esille jo aikaisemmissa yhteyksissä, mutta nyt kuitenkin voidaan palata näihin. Ensinnä voi vain pahoitella, että ei pystytty jakamaan toimivaltuuksia ja selventämään tätä, ratkaisemaan tätä ongelmaa huolimatta eri tahojen ponnistelusta ei vieläkään ole pystytty tätä ratkaisemaan. Ja haluaisin oikeastaan sanoa, että tämä estää meitä käsittelemään itse asian ydintä. Palaan tähän kohta. Mielestäni on todellakin tärkeää käsitellä sisältöä, koska ei tämä ole mikään itsestäänselvyys. Ensin hiukan maanviljelijöistä tai maanviljelyspuolesta ryhmässä ollaan sitä mieltä, että on huono asia, jos on kahden nopeuden rahasto, johon liittyy kahdenlaista toimintaa. Tavallaan se vääristää ja rajoittaa käytössä olevia keinoja ajatellen kaikkia työntekijöitä kokonaisuudessaan, koska nämä osuudet, jotka tavallaan rajoittuisivat tie- viljelijöihin, niin tämä, heidän osuutensa valtava suhteessa muihin, ja mielestäni tämä on huolestuttavaa. Ja uskon myös, että kun ajatellaan että se olisi paljon yksinkertaisempaa ja selkeämpää ja avoimempaa. Mitä tulee budjettikohtaan, erityisen budjettikohtaan, Tämä, puhun vähän samalla tavalla kuin muissa yhteyksissä, esimerkiksi kun budjettia on käsitelty, niin näin voitaisiin selventää asioita ja todennäköisesti voitaisiin lisätä nopeutta toimia ja reagoi vastausta pyyntöihin. Ja tämä onkin yksi rahaston tämäntistä heikkouksista, ainakin tätä on arvosteltu ja mielestäni pitää kiinnittää huomiota tähän arvosteluun, on esitetty joskus sitä on ehkä liikaakin tehty, mutta selvää kuitenkin on, että nopeus on heikko kohta. Toinen on tämä alikäyttö. Ja tähän on jo esitetty erilaisia vastausmalleja ja varmasti ne näkyvät sitten asetuksen uudistusyksyn yhteydessä. Ja kun vastataan tähän, tähän arvostelun koskien heikkoutta. Näin voidaan vahvistaa säätötä, joka on kyllä ihan hyödyllinen. Olen tästä vakuuttunut ja haluaisin vielä sanoa, kun ajatellaan eri asiantuntijoita, kun ne ovat vierailleet eri maissa, vaikka joskus olen ollut hiukan hämmästynyt heidän johtopäätöksistään, mutta kun heitä on kuultu, miten heitä on käytetty eri maissa hyväksi, niin jälkikäteen minulla on tullut vieläkin selväksi se, että kuinka hyödyllinen tämä rahasto on. Työntekijät ovat kärsineet rakennemuutoksesta, usein johtuen juurikin tästä talouskriisistä. Ja se halutaan kriisi vaikuttaa vahvasti siihen, että jotkut eivät halua jatkaa rahaston toimintaa ja pitäisi todellakin voida käsitellä kaikkia näitä eri elementtejä ja esittää kaikki tarvittavat perustelut, jotta voitaisiin vahvistaa säätiön mm, pidempää olemassaoloaikaa. Thomas Mann. Merci, Madame la Présidente. Ja, ich wollte, ähm, der... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin vain rohkaista kollega Harkin ja sanoen, että koordinaattoreiden kokouksessa me olemme pitkälti vetäneet köyttä samasta päästä. Ja eihän se nyt käy päinsä, että Agri vielä olisi tässä pienessä rahastossa mukana. Kukaan ei ole koskaan sanonut, että me haluaisimme tähän vielä lisää rahaa, koska minä tiedän, että tämä toimii myöskin muulla tavoin. Meidän täytyy vain varmistaa, että nykyisissä kehyksissä siihen lisätään sitten oma toimintaosio. Barrosohan alun alkaen koki vastustusta jäsenvaltioissa. Monet meistäkin suhtautuivat pidättyväisesti tähän, kun kuulimme eurooppalaisesta globalisaation rahastosta. Silloin meistä tuntui, että tämä on vain hieno ajatus, mutta ei mitään muuta kuin pohjaton kaivo. Mutta todellisuus on osoittanut, että onneksi tilanne on muuttunut. Työntekijöitä silmällä pitäen me välitämme viestin, että me emme jätä teitä yksin, vaan että me todellakin olemme valmiita konkreettisiin toimenpiteisiin ja viime vuosien aikana olemme kokeneet tai saaneet aikaiseksi hyviäkin tuloksia. Kollega Matera on useampaan otteeseen myöskin todennut, missä maissa positiivinen tuloksia on saatu aikaiseksi. Minun mielestäni tämä on ollut tärkeä asia ja me olemme taistelleet hartian voimin tämän järjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Kyse ei ole pohjaton kaivo, vaan me olemme kohdennetusti tarjonneet solidarisuuden hengessä rahaa sitä kaipaaville työntekijöille. Niin, Marian, mikä on jäsenvaltioiden tilanne? Ovatko kaikki jäsenvaltiot sitä mieltä, että globalisaatiorahasto pannaan täytäntöön? Ja jos epäilyksiä on esitetty, niin mitä on kritisoitu? On tietenkin selvää, että eihän kaikkien pitäisi olla samaa mieltä kuin neuvosto. Olisi mielenkiintoista saada tietää, mitä kritisoidaan ja mitkä maat ovat hyvinkin kriittisiä tätä rahastoa kohtaan, mutta on tietenkin selvää, että pelkällä sanahelinällä ei ihmisiä voida auttaa, vaan heidän pitää nähdä, että me todellakin konkreettisesti teemme kaikkemme heidän tulevaisuuden hyväksi. Ja jos tämä viesti välittyy kansalaisille ja työntekijöille, niin silloinhan ei oikeastaan mitään ongelmia pitäisi myöskään esiintyä. Kiitoksia. kuin rovassa, että saa puheenjohtajan nuijan käsissä, minäkin haluaisin osallistua tähän keskusteluun. Mielestäni Rova Haakinen mietintö ja rahoitus paketti on erittäin tärkeä kysymys. Sehän koskee varsin monia eri kysymyksiä ja se on yksi sellainen vipu jonka kautta meidän valiokuntamme voi vaikuttaa siihen viestiin, minkä EU kokonaisuudessaan ulospäin välittää ja miten se vastaa sosiaaliseen, mm, sosiaalisiin vaikutilanteeseen, joka johtuu vaikka globalisaatiosta tai kriisistä. Tavoitteen, siis haasteena on se, miten kaikkein heikoimmat kärsivät tästä kehityksestä. Ja syy tähän pienen konfliktiin maatalousvaliokunnan kanssa. En usko, että se estää meitä kuitenkaan käsittelystä näitä muita kysymyksiä, mutta se kuitenkin kertoo varsin paljon siitä, miten vapaakauppasopimuksia on allekirjoitettu eri kumppaneiden kanssa. Niitä on laadittu ilman, että otetaan huomioon oikeudenmukaista kaupankäyntiä ja miten tämä vaikuttaa sosiaalisesti ympäristön kannalta – tai mitä nämä sopimukset vaikuttavat, ja mehän kuitenkin tiedämme että muut tämän tyyppiset sopimukset, kun niissä neuvotellaan, niin siksi on erittäin tärkeää olla hyväksymättä tämä sitä, että jatkossa siis emme enää parlamenttina hyväksy sop- tiettyjä vapakauppasopimuksia ja niiden allekirjoitusta, kun Yhdeksän artiklas perussopimuksessa tähän aina palaan. Tämä liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen ja työllisyyteen ja miten EUn toiminta voi näihin vaikuttaa. Eli tätä artiklaa ole täysin otettu huomioon, huomioon ja arvioitu. Sillä jos näin on, esimerkiksi Mercosur-sopimusta ei olisi voitu allekirjoittaa niissä olosuhteissa, kuin se tehtiin. Mitä tulee viljelijöihin, komissio on miettinyt tätä ratkaisua ja mielestäni se on todellakin mahdoton asia hyväksyä. Mehän näemme kun köyhyyden, työttömyyden määrän, jota jäsenvaltiosta löytyy, ja Euroopan komissio sellais, perustelen asiaa niin, että jotkut jäsenvaltiot eivät halua menettää kasvojaan maatalouskysymyksessä. Talousarviossa EU-ssa mehän tiedämme, että tämä budjetti on rajoite ja sitten vievät rahoja sosiaalirahastosta. Näinhän tulee käymään tai globalisaatiorahastosta. Ja sitten toinen ulottuvuus, tämä on toinen ulottuvuus, joka on minusta ratkaisevan tärkeä. Ja tietysti pahoittelen huolimatta hyvistä yhteistyötä meillä on ollut maatalousvaliokunnan puheenjohtajaan sitä, että ei ole saatu sopimusta aikaan koordinaatioiden kanssa. Se on varsinainen demokleen miekka, joka päällämme on kun ajatellaan puheenjohtajakokousta, mitä siellä sitten käy. Sitten vielä yksi kysymys, joka meidän pitää ehdottomasti ottaa huomioon tämän mietinnön yhteydessä, jonka Rova Harkin laatii. Tämä koskee itse säätiötä ja siihen kohdistunut tarvistelua. Te otitte itse tämän esille ja että tähän ei voi suvaita. Neuvostossa ei onnistuttu vapauttamaan tätä tai pelastamaan tätä jatkoa säätiön jatkamista, vaikka Tanska pyrki tähän vaikuttamaan. Ja me voimme nähdä, että sosiaalinen tilanne, joka liittyy globalisaation tai kriisiin, vaikuttaa päivästä toiseen satoihin tuhansiin työntekijöihin jäsenvaltiossamme. Joten meidän pitää ottaa näitä asioita esille. Tarvitsemme tätä rahastoa, mutta tarvitsemme toimivaa rahastoa. Mutta tällä hetkellä se ei toimi hyvin. Ja mielestäni meidän pitää alkaa uudelleen tämä taistelu erityistä budjettikohdasta, koska ei se, että toiminta paljon, se ei se nopeuteta koko prosessia. Tarvitaan yhteyksiä myös komissioon ja tarvitaan tätä budjettikohtaa. Sitten niin kuin esittelijä sanoi. Itsenäisten työntekijöiden ehdotus on hyvä. Tähän pitää kuitenkin liittää kynnyskeskustelu. Jos on 100 000 itse, itsenäistä ammatinharjoittajaa jollakin alueella, mikä esimerkiksi tahansa, esimerkiksi alue, joka jossa on paljon nahkateollisuutta, niin sitten löytän 100 000 tällaista työntekijää, niin ehkä se on hiukan hankalaa. Ehkä pitäisi pohtia tätäkin asiaa. Mikä on kynnys palkansaajien määrän suhteen? Sitten pari muuta ajatusta, jotka ottaisin esille tässä vaiheessa keskustelua. Itsenäisten työntekijöiden lisäksi yksi mielenkiintoinen mahdollisuus olisi ottaa mukaan raho- rahoituksen saajiin sellaiset palkansaajat, jotka jatkavat toimintaansa osuuskunnan muodossa. Siis näin voitaisiin lainsäädännön kautta avata uusia väyliä työntekijöille, joista voisi olla hyötyä sillä edellytyksellä, että voidaan parantaa rahoituspuolta, koska jos valkaiset mm, haluavat ottaa tämän työpaikkansa uudestaan, niin avun ei saa apu ei saa tulla kaksi vuotta tämän jälkeen perille. Siitä ei ole juurikaan hyötyä. Sitten vielä lopuksi, niin kuin usein täällä olen jo sanonut, ja se, tämä liittyy tähänkin, meidän pitää miettiä, missä olosuhteissa tämä toiminta on vastoin kilpailupolitiikkaa ja erityisesti miten tässä voidaan palvella joit siinä, kun pyritään estämään monikansallisten yritysten siirtymistä muualle. Tällaistahan emme halua juurikaan rohkaista. Tässä lista minun tuntemistani on huolenaiheesta. Olen pahoillani, että joudun nyt poistumaan ja Rova Schröter saa jatkaa puheenjohtajana. Nyt annan vielä puheenvuoron herra Benilli. <coughs> yes, I just want to um, uh, raise... Niin, haluaisin ottaa esiin toisen syyn, miksi minusta tämä rahasto ei sovi maataloudelle. Ja se ehkäpä selittää, miksi maatalousvaliokunta on myrkkyma- maatalousvaliokunnan mielestä. Minä olen itse maanviljelijä myös. Ja maanviljelijöille on hyvin tärkeää se tase pankin kanssa, eikä se kuinka paljon tienaa per vuosi kestää varmasti kymmenen vuotta ennen kuin maanviljelijä saadaan ajattua pois bisneksestä. Joten eivät he koskaan kykene osoittamaan, että he edes ovat oikeutettuja tähän rahastoon. Eli että on tällainen budjettikohta, että he voivat saada X määrä rahaa, mutta he eivät kuitenkaan kykene siihen johtuen nimenomaan tästä pitkä, paljon aikaa prosessista. Ja sama koskee myös eh, maataloustyövoimaa, joka on eh, tipoittain ympäri maaseutua. Eli ei koskaan ole kysymys suuresta määrästä, joten olisi, olisi lähes mahdotonta määritellä menetetty työ, kuinka paljon työpaikkoja on kadonnut johtuen globalisaatioista ja sopimuksista, kauppasopimuksista. Mutta he ovat niin hajallaan ja harvalukuisia, että tällainen ohjelma ei koske heitä. Joten mitä tulee maatalouteen, niin eh, heidän tulee käyttää näitä eh, maaseutuohjelmia ennemminkin kuin tätä rahastoa. Vielen Dank. Die nächste ist Frau Cornelison. Kiitos ja sitten eh, edustaja Cornelison. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Niin, tästä asiasta on keskusteltu sen verran paljon, että en nyt hirveästi siihen enää sano, mutta on selvää, että täällä ja varmaankin koko parlamentissa ollaan sitä mieltä, että maanviljelijät ei pitäisi ottaa tähän soveltamisalaan mukaan. koska jäsenvaltiot olisivat entistä hanakamin tätä vastaan ja se minua huolestuttaa. Niin eli tämän, tällä tavalla soveltamisala laajentaen, niin tämä ei todennäköisesti mene yhtään sen helpommin läpi. Vihreät ovat sitä mieltä, että sosiaalirahastoa täydennetään tällaisilla välineillä, joilla voidaan nopeasti reagoida muuttuviin tilanteisiin – Mutta koska enemmistö ei tätä ratkaisua ole valmis kannattamaan, niin omakin budjetikohta voisi meille käydä. Me olemme sitä mieltä, että monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolella ei mitään pitäisi olla, ja mikäli varoja ei käytetä täysimääräisesti hyväksi, niin nämä käyttämättömät varat pitäisi ohjata muuhun tarkoitukseen. Ja meidän pitäisi pystyä varmistamaan, että toi, järjestelmä toimii mahdollisimman nopeasti. Me emme tietenkään täällä pai, päätä yksittäistapauksista, mutta vaikka nämä esimerkit ovat hyvinkin konkreettisia ja mediaseksikäitä, niin ehkäpä olisi parempi, että komissio vain tekisi nämä päätökset ja me sitten pysyisimme ajan tasalla sen suhteen, miten tätä asiaa on käsitelty. Ja lopuksi vielä sen verran että minua kyllä huolestuttaa jäsenvaltioiden suhtautuminen. Jos me haluamme tästä rahastosta mahdollisimman tehokkaan, niin me tarvitsemme selkeitä faktoja, jotka puolustavat, puhuvat sen puolesta. Ja sitä kautta asiaa voitaisiin saada kuntoon ja ehkäpä sitä kautta saadaan tästä järjestelmästä toimivampia. Voihan se olla, että kun vaalitkin ovat lähestymässä erinäisissä jäsenvaltioissa, niin vallan vaihtumisen myötä tilanne saattaa ja asenne saattaa muuttua. Kiitoksia. Ehm, nós fomos que, quando discussão do fundo... Kiitos. Kun eh, me käynnistimme keskustelun tästä globalisaatiorahastosta, me olimme sitä mieltä, että olisi ollut parempi, ja myös huomattavasti pitkäaikaisempi ratkaisu, mikäli me voisimme välttää tällaiset eh, palliatiiviset toimenpiteet, koska sitähän tämä rahasto on. Meidän mielestämme me tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden täytyisi esimerkiksi kyetä takaamaan parempaa parempaa vakavaraisuutta ja sen valvontaa esimerkiksi monikansallisissa yrityksissä. Ja samoin pitäisi myös äh, toimia paremmin työlainsäädännön piirissä. Tällaista me haluaisimme nähdä. Mutta tämä globalisaatiorahasto on tärkeä nyt, kun meillä on talouskriisi, joten siksi tällä rahastolla pitäisi olla parempi kapasiteetti, pitäisi olla helpompi saada näitä varoja käyttöön, varsinkin niissä maissa, joissa tilanne on kaikkein pahin. Ne maat, jotka tarvitsevat kiireellistä taloudellista tukea. Tämä rahasto on rajoitettu 35 prosenttiin per jäsenvaltio, joten tämä saattaa olla myös suuri ongelma niille jäsenvaltioille, jotka tarvitsevat nopeasti rahoitusta. Joten tämä yhteisrahoitusosuus jäsenvaltiolle sen ei pitäisi olla 35 prosenttia, vaan sitä pitäisi entisestään laskea. Ja sitten pitäisikö maanviljelijät ottaa mukaan tähän rahastoon? Me olemme sitä mieltä, Kuten täälläkin on jo sanottu, Meistä, jos me emme olisi allekirjoittaneet näitä vapaakauppasopimuksia, niin me emme olisi tässä tilanteessa. Kyllä me tiesimme tarkkaan, mitkä seuraamukset tästä tulevat maanviljelijöille. Joten tässä on tavallaan tällaisessa henkijäämistoimenpiteitä sen sijaan, että puututtaisiin ongelman ytimeen. Meistä maanviljelijöitä ei pitäisi ottaa tämän rahaston alaisuuteen juuri siksi, että on jo muuta rahoitusta maanviljelijöille. Kiitos. Ja, die letzte Sprecher. ja viimeinen puhuja on edustaja Blinkeviutse. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų daugiausiai diskusija kryps. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän puhumme siitä, pitäisikö viljat ottaa globalisaation rahastoon mukaan vai ei. Mielestäni vastuun pitäisi tässä kuulua komissiolle. Miksi komissio on valinnut kaikkein helpoimman tien ja on ottanut mukaan viljelijät EGFään? vaikka se tiesi, miten parlamentit ja jäsenvaltiot tähän reagoisivat. Kuitenkin komissio on nyt valinnut tämän helpoimman tien ja komissio on tavallaan halunnut mm, taivutella tai mm, suostutella vilöitä, koska he, tässä asiassa. Mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että Meillä on sellainen tilanne, missä viljelijät ovat tavallaan ansassa, koska EGF oli alun perin ainakin erilainen tarkoitus. Oletan, että viljelijöillä on oikeus saada tukea EGFstä, mutta vain ihan samoin ehdon kuin muillakin työntekijöillä. Ei mitään erityisehtoja heillekään. Sitten toinen kommentti. Me olemme nähneet, miten jäsenvaltiot ovat reagoineet. Olen kuunnellut niiden keskustelua parlamentissa. Olen puhunut jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja monet ottavat vakavissaan esille kysymyksen, tarvitsemmeko ollenkaan globalisaatiorahastoa. Ja tässä meidän pitää parlamentissa toimia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, koska meillä on erilaisia, erilainen näkemys kuin jäsenvaltioilla. Ehkä meidän pitäisi laajentaa rahastoa, ja olisi vain, tai sosiaalirahastoa, ja olisi vain yksi rahasto, jolla tuemme kansalaisiamme. Olen samaa mieltä kollegani Eramanin kanssa, joka sanoo, että meillä on rajallinen määrä rahaa. Totta. Rahat on laskettu, mutta ne on nyt koottu yhteen kaikista EU-valtioista. On toimittu solidaarisuuden pohjalta ja EGF aina pidettiin solidaarisuuden ilmais ilmaisuna. Ja ehkä jotkut jäsenvaltiot eivät koskaan tarvitse tukea EGFstä, ja toivonkin, että näin on, mutta sitten on muita jäsenvaltioita kuitenkin, jotka tällaista tukea tarvitsevat, esimerkiksi Liettua, se on hyvin käyttänyt saamansa tukea globalisaatiorahastosta ja minä puolan sitä, että rahastosta pidetään kiinni jatkossakin. So, damit haben wir die Liste jetzt abgeschlossen. No niin, nyt on käyty puhelista lävitse ja annan puheenvuoron Euroopan komissiolle. Eh, herra Lebrun. Merci, madame la, la... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän vastata joihinkin kysymyksiin, jotka tulivat esille, mutta aloitan ensin kiittämällä esittelijää tästä työstä, joka vielä jatkuu. Olen sitä mieltä, että hänen lähestymistapansa jonka mukaan hän käsittelee viljelijöitä yhdessä muiden sektoreiden kanssa ajatuksena nähdä maatalous ja muut sektorit myös mahdollisena kriisisektorina EU:ssa on ehkä aika mielenkiintoinen uusi tapa ajatella asioita. Sitä paitsi uskon, että Inta-valiokunnan kolleganne on vähän samoilla linjoilla. Mitä tulee siihen, että voidaan puuttua asiaan kahden vuoden aikana, haluaisin ottaa esille, että EGFn tehtävänä on juuri puuttua tilanteessa, jossa mahdollisimman suuri määrä työntekijöitä on vaikeuksia löytää uutta työtä ja joissakin tapauksissa tässä tarvitaan huomattavia ponnisteluita liittyen koulutukseen ja uuteen pätevöitymiseen. Ja joissakin tapauksissa tämä voi johtaa kahden vuoden kestävään apuun kun ajatellaan sitten omaa budjettikohtaa, haluaisin muistuttaa, että jo nyt kun olemme toimme budjetin ulkopuolella, niin meitä muistetaan siitä, että käytetään vain tiettyä prosenttiosuutta käytettävissä olevista varoista. Pitää unohtaa tämä lähestymistapa. Ei ole mitään käytettävissä olevia varoja tällä hetkellä. Me puutumme vain silloin asiaan, jos on selkeä tarve ja jäsenvaltiossa ne esittää. Ja mitä vähemmän me puutumme, sen parempi paras lähestymistapa olisi käyttöaste EGFssä, e joka olisi 0 prosenttia itse asiassa. Tämä tarkoittaisi sitä, että erityisesti jäsenvaltiolla on omat riittävät varat auttaa omia työntekijöitään löytämään mm, mm, uusi työpaikka ja myös yritykset voisivat heitä auttaa. Nyt sitten, jos sitten päädytään budjettikohtaan EGFL, niin vaarana on se, että syntyy se ongelma, että sanotaan, että te ette käytä koko budjettikohtaa ja siinä ollaan oikeassa, koska silloin varoja ei ole käytetty budjetista. Joten pitää, pitää mielessä ajatus välineestä, jota käytetään vain hätätapauksissa – tilanteissa, joiden toivotaan ilmenevän mahdollisimman harvoin. Ja siksi purtikohta on tavallaan turha. mitä tulee kynnyksiin ja riippumat ja työntekijöihin. Tässä juuri on laajennettu valintakelpoisia työntekijöitä ja ryhmiä. Erityisesti puhutaan ehkä pk johtajista ja muista riippumattomista työntekijöistä. Me helpotamme tapaa päätyä 500 irtisanottuun henkilöön tai henkilöt, joita voidaan pitää tavallaan irtisanottuina. Sitten mitä tulee yrityksen uudelleen käynnistämisen tavallaan näin tavalla nyt jo voidaan tehdä, jos työntekijät ovat, on irtisanottu, niin, heitä voidaan auttaa esimerkiksi investointituella. Se löytyy myös ehdotuksesta. Tätä pitää, pitää vielä täsmentää, minkälaista investoinnista on kyse. Onko se seikka, että ostaa tavallaan itse yrityksen uudestaan tai lunastaa sen, on mahdollinen tapa toimia. mielestäni tätä voitaisiin todellakin miettiä, ja sen pitäisi olla mahdollista helpostikin. Mitä tulee sitten maatalouteen? Mielestäni pitää uudestaan muistuttaa siitä, että globalisaatio, sovellusrahasto on tällainen lisäväline, täydentävä väline verrattuna kansallisiin välineisiin ja muihin eurooppalaisiin keinoihin, kuten Euroopan sosiaalirahasto tai maatalous, yhteinen maatalouspolitiikka ja sen suomat välineet. Ja erityisesti mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tätä kautta voidaan auttaa siinä, että kilpailukyky paranee joillakin sektoreilla. Me puutumme vain viime kädessä, jotta auttaisimme esimerkiksi maatalouden, maatalouden, maatalouden yhteydessä viljelijöitä sopeutumaan, sopeuttamaan tuotantoaan, muuttamaan tuotantoaan, mutta silti pysymään mukana maanviljelyksessä. Siis puhutaan tilanteessa aivan viime hetkellä ja se on mahdollista. Ja tämä erottaa tämän komission tekemistä päätöksistä. Siis komissio määrittelee tietyn sektorin valintakelpoisuuden, viitekauden eikä siis välttämättä pidä odottaa kymmentä vuotta, että maanviljelijällä on huomattavia ongelmia sitten pankkinsa tai muun tahon kanssa interventioon voidaan ryhtyä jo varhaisemmassa vaiheessa. Mitä tulee sitten muihin seikkoihin, jotka voidaan ottaa huomioon rakennemuutoksen yhteydessä. Tässä puhuttiin juuri monikansallisista yrityksistä tai muista tällaisista. Muistuttaisin siitä, että tällä hetkellä vielä on jäljellä muutama päivä ennen kuin annetaan vasta, ennen kuin reagoidaan vihreään kirjaan, joka käsittelee rakennemuutoksia ja ennakoimista muutoksen edessä. Tässä konsultaatioasiakirjassa on mukana koko joukko erilaisia viestejä, joita komissio mielellään testaisi. Haluaisin hiukan feedbackia niistä eri toimijoilta sidosryhmiltä, erityisesti parlamentilta ja työmarkkinaosapuolilta ja muilta. Ajattelen juuri sitä, millä tavalla voidaan käsitellä rakennemuutostilanteita, mitä velvoitteita yrityksellä pitäisi olla, minkälaisia palveluita ja tukia täytyisi olla käytössä kansallisella tasolla. Joten tämäkin on keskustelun yksi elementti. Mielestäni lopuksi vielä viime viikolla joukko jäsenvaltioita ilmaisi selkeästi oman vastalauseensa sille, että jatkettaisiin globaalista rahaston toimintaa. He tukeutuivat toissijaisuusperiaatteeseen perusteluun ja sanoivat, että kyseessä ovat ongelmat, joita pitää käsitellä sopivimmilla tasolla, siis kansallisella tasolla. Näin ollen he tulevat siihen johtopäätökseen, että globalisaatiorahasto ei ole välttämätön. Komissio jakaa kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden tekemät arviot tilanteesta, jotka vastustavat globaalista rahastoa, mutta ei, päädy, ei komissio ei kuitenkaan päädy samaan lopputulokseen. Komissio on sitä mieltä, että itse asiassa ensin kansallisella tasolla pitää voida toimia, kyllä, mutta kun on kyseessä huomattavat rakennemuutokset, uudelleenjärjestelyt tai kun eurooppalainen solidarisuus voi, puoltaa paikkaan. Sitä voidaan osoittaa erityisesti, mitä tulee globalisaation yhteyteen, koska tämä hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa, mutta vain jotkut kärsivät kielteisistä seurauksista. Jos jäsenvaltiot pyytävät, niin on normaalia voida myöntää lisää tai täydentävää apua. Näin ollen tämä on kaikkein hienoin esimerkki, uskoakseni, siitä, että noudatetaan juuri toissijaisuusperiaatteesta, siis jäsenvaltioiden pyynnöstä täydennetään niiden toimintaa. Kiitos puheenjohtaja. Ja, danke Ihnen Kiitos ja sitten vielä lopuksi edustaja Harkin esittelijä vetää keskustelun yhteen. Thank you, Madam Chair, and thank you to all of the colleagues. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset näistä erittäin mielenkiintoisista kommenteista ja avuliastakin kommenteista ja kiitokset komissiollekin. Ihan lyhyesti vielä näihin kollega Bauerin ja muiden esittämiin kysymyksiin. Eli komissiohan sanoi, että lukuisat jäsenvaltiot ovat asettautuneet poikkiteloin ja voidaan olettaa, että samaiset jäsenvaltiot eivät Tulee tukemaan globalisaation rahastoa 2014 jälkeen. Ja ehkä meidän pitäisi pohtia sitä, että miten saisimme ylipuhuttua nämä kyseiset jäsenvaltiot, mutta se on eri projekti sitten mutta Tanska puheenjohtajavaltiona on Strasbourgissa täysistunnon yhteydessä sanonut selkeästi, että he eivät tätä asiaa jatkossa enää tule käsittelemään peikautensa aikana. Ja kollega Bauer on oikeassa, kyllähän maatalouspolitiikalla on oma ulottuvuutensa ja sitä on kyllä toisteltu useampakin otteeseen, varsinkin tässä yhteydessä. Ja meidän täytyy vain löytää toimiva ratkaisumalli, mutta ongelmana on vain se, että jos jatkamme nykyisellä tiellä, eli monivuotisten rahoituskehysten ulkopuolella, niin silloin kyllä viivästyksiä syntyy. Mutta jos toimimme vihreiden esittämällä tiellä, eli e, sosiaalirahaston sisällä ja omana budjettikohtana, ja niin kuin komissio sanoi, niin ehkäpä se voisi nopeuttaa prosessia, mutta siihen liittyy taas muitakin kommervenkejä. Mutta ehkäpä voisimme tarkastella sitä, että voitaisiinkohan ensin pyytää jäsenvaltiota nopeammin panemaan täytäntöön määräyksiä, mutta samalla pyytäen komissiota toimimaan siten, että kun hakemusta on käsitelty ja mikäli komissio ei ole pyytänyt lisää infoa, niin silloin voitaisiin tietty ennakkomaksuosuus siirtää, jotta erityisesti suurten ongelmien kourissa kamppailevat jäsenvaltiot pääsivät edes jollakin tavalla vauhtiin. Tämän tyyppistä toimintaa voitaisiin harkita. Niin, kollega Darden, olen kanssanne samaa mieltä, että on valitettavaa, että tämä toimivaltakysymys ei ole selvitetty. Mutta kuten sanottu, maatalousvaliokunta ei ole tästä kiinnostunut, mutta kaksi ja puoli miljoonaa ei ole korvamerkitty, mutta kyllähän kaikki valiokunnat varmaankin tarttuisivat tähän porkkanaan, mikäli tämän verran raha olisi tarjolla. Ja rahaston alhainen käyttöaste, no se johtunee siitä, että jäsenvaltiot eivät ole vielä tottuneet käyttämään sitä ja enemmänkin hakemuksiakin varmaan vielä tulee. Mutta me tiedämme, että ei ihan lähitulevaisuudessa tilannetta voida ratkaista ja jäsenvaltiot eivät välttämättä ole vielä paneutuneet riittävän yksityiskohtaisesti tähän artikla 4.2, eli siihen, että myöskin alueellisella tasolla hakemuksia voitaisiin esittää, vaikka tätä 500 työttömäksi joutuvan henkilörajaa ei ole saavutettu. Niin, tämä kahden ja puolen miljoonan summa on esillä tästä kolmesta miljoonasta, ja se saattaa aiheuttaa ongelmia. Te tiedätte, että tietyt jäsenvaltiot ovat saaneet aikaiseksi tämän määrä vähemmistön ja siten estäneet prosessin edistymisen ja ongelmana on juuri tämä subsidiariteettiperiaatteen vaaliminen. Ja kaikki ovat varmaankin kollega Bersin kanssa samaa mieltä näistä hänen mainitsemistaan asioista. Ja komissiohan sanoi, että tämä Bersin esittämä asia voitaisiin ottaa vielä esille. Ja lisäksi sanottiin, että tämä saattaa aiheuttaa kilpailupoliittisia ongelmia. Katsotaan, mitä ongelmia tähän liittyy. Ja sitten tämä toiminnan siirtäminen, sekin oli esille. Ja sitten kollega Benen kuuli, mitä sanoitte, ja komissio tulee soveltamaan delegoittuja säädöksiä ja voi olla, että sitä kautta saadaan muutamat teidän mainitsemanne asiat hoidettua kuntoon. Ja sitten täällä sanottiin, että jos maanviljelijätkin otetaan soveltamisalan piiriin, niin silloin vastustus neuvostossa kasvaa entisestään. En ole varma siitä, mutta katsotaan. Ja kollega Zuber, olen samaa mieltä tässä yhteisrahoituskysymyksestä. Mutta jos tälle annettaisiin oma budjettikohta, niin silloin ehkä tästäkin ongelmasta päästäisiin. Niin komissio lähti helpoimmalle tielle yrittäessä ratkaista sitä kautta nämä kauppapoliittiset sopimuskysymykset, mutta me tiedämme, että parlamentissa kukaan ei ollut tyytyväinen näihin tuloksiin ja meille on nyt jäänyt melkoinen savotta. Nyt herää tietenkin kysymys, että tarvitaanko tätä rahastoa ylipäätään, niin kuin jotka ovat kysyneet. Ja meidän tulee vain varmistaa tarkistuksin ja ehdotuksin, että me voimme osoittaa, että sille tarvetta löytyy. Ja lopuksi todettakoon, että tietyt jäsenvaltiot pitäisi vain saada taivuteltua hyväksymälle kannalle. Me olemme keskustelleet työntekijöiden kanssa omassa maassaan, niin ehkäpä muualla tilanne on samanlainen. Olemme kuulleet sanottavan, että kansalliset hallitukset olisivat joka tapauksessa ryhtyneet tämä, tähän toimintaan ja tästä rahastosta pyydettäisiin jonkinlaista lisäarvoa. Eli todellista näkyvää lisäarvoa pitäisi rahastolla, tai rahastolla olla tarjottavanaan esimerkiksi siten, että ne o, se olisi sopusuinnossa kansallisten politiikkojen tai 2020 strategian tavoitteiden kanssa. Eli sitä kautta tälle projektille voitaisiin hyväksyntä saada helpommin. Kiitoksia. Kiitokset äh, esittelijälle. Ja toivon mukaan löydätte jonkinnäköisen ratkaisun ja sitten tiedämme, miten tämä eteenpäin menee ja miltä aikataulu näyttää. Toistaiseksi en tähän vielä voi mitään sanoa, se selviää ne tässä tulevina päivinä. Ja sihteeristö lähettää teille sitten siitä tiedon. Ja päätän kokouksen. Kiitokset kaikille osallistumista ja huomiseen kello yhdeksältä. Mukavaa iltaa.